CRltä on tullut nimitysehdotuksia. Ja nämä nimet sitten kirjataan tämän istunnon pöytäkirjoihin, jos mitään huomioita ei esitetä pöytäkirjaan, niin silloin nämä nimitykset vahvistetaan. Sitten esityslistalla seuraava.